sanottava, että tämä meidän sopimus oli aivan naurettava ja pyrittiin välttää myös EU-vaalit. Mutta meillähän tulee nyt vaalit ja Farageen Brexit-puolue on mukana. Jos vaaleja tulee seuraavat parlamenttivaalit tulevat olemaan Farageen ja Brexit-puolueen vaalit. Meidän on päästävä eroon näistä eurokultin edustajista Westminsterissä. Barney ei vältetty, se oli paikalla, hän on loistava neuvottelija. Ja hänen yllätyksekseen parlamentti ei ollut hyväksynyt tätä sopimusta. Jos sopimus ei ole reilu, niin se ei mene läpi. Eurokultti vaikuttaa kuitenkin tärkeämmältä sen uskojille kuin se, että pidettäisiin projekti jalo, jaloillaan ja että meillä olisi Britannia, joka hyödyttäisi omaa maataan ja kansalaisiaan. Ei tässä mitään rankkaisuja tarvita ikään kuin modernia inkvisitiota niitä maita kohtaan, jotka eivät usko tähän eurokulttiin. Herra Lambertkin voisi opiskella vähän historiaa vapaa-ajattelijat talankomaissa tai eh, he joutuivat inkvisition kynsiin, joka dominoi Euroopassa ja johti siihen, että ihmiset eivät enää saaneet ajatella omilla aivoillaan. Eh, sitten oli myös eh, Espanjan inkvisitio, joka johti lopulta vapaaseen ajatteluun muualla. Vapaa ajatteli ajattelijat tänä päivänä ovat niitä, joita te kutsutte populisteiksi. Henkilökohtaisesti olen mieluummin populisti kuin eh, epäpopulisti, mutta näin tässä nyt vaan mennään. Olette kuvailleet tilanteen niin, että populisteja hyvä, hyväksytään, valitaan tänne parlamenttiin. He tulevat dominoivan koko taloa ja muuttamaan, he tulevat muuttamaan radikaalisesti koko EUn tai tuhoamaan sen Tätä on syytä pohtia. EU on uhka Euroopan demokratialle samalla tavalla kuin inkvisitio oli uhka 1500-luvulla vapaa ja demokratialle. Prime Minister Karen said, we do not have to... Karin sanoi, ettei meidän tarvitse huolehtia maahanmuutosta. Monet haluavat tulla va- vakaaseen demokraattiseen maanosan en syytä heitä, jos minä asuisin kolmannessa maailmassa tai missä tahansa muualla kuin Euroopassa. Minäkin haluaisin tulla tänne. Kuka heitä voi siitä moittia? Jos olisin tuossa asemassa, niin näinhän usein tehdä. Mutta jos nämä numerot muuttuvat, filosofia ja demokraattinen luonne Euroopan alueella – Eh, mutta myös ei kesällä kenenkään niin etujen mukaista. Tästä tulee katastrofi. Eh, terveyspalvelut ensimmäisenä menevät aivan pian pääsen loppuun. Eurooppa selviää ainoastaan, jos, eh, yksi, jos yhdessä tehdään päätöksiä eikä määräillä. Olette pelottavia monille maille, mutta se ei ole mikään hyvä tapa toimia. Kiitoksia puhemies. Honorevole. Onorevole ha ragione. Hyvä edustaja, olette aivan oikeassa. Kaupan puhui pidempään kuin hänellä oli aikaa, mutta annoin kaikille ryhmän puheenjohtajille yliaikaan. En, en voi kohdella puheenjohtajia eriarvoisesti. Säännöt ovat samat kaikille. Seuraavana ENF ryhmän nimessä edustaja B. Merci, monsieur le président, monsieur le premier ministre. Kiitos puhemies, hyvä pääministeri. Notre Damen palo tiedostaa sen, tai aiheuttaa tiedostamisen, miten herkkää meidän perintämme on. Ja kun kauneimmatkin Euroopan sivilisaation muistomerkit voivat kadota palossa. Ja miten palomiehet ovat pelastaneet tai pystyvät pelastamaan suuria ja mittaamattoman arvokkaita muistomerkkejä ja tämän jälkeen sitä ryhdytään rakentamaan uudelleen. Ja esimerkiksi keisarin viitta ja, ja orjantuppura kruunu saatiin pelastettua. Kuitenkin meidän pitää tiedostaa se, kuinka tärkeää on oman kulttuuriperinnämme suojeleminen ja, kuiten, ja miten eurooppalaista ja kristillistä sivilisaatiota pitää suojella. Hyvä pääministeri, te sanoitte, mm, tai viittasitte euroskeptikkoihin ja jotka olisivat ikään kuin Euroopan rakennusta vastaan. Mutta te olette täysin väärässä. Kyllä me uskomme Eurooppaan. Me olemme vakuuttuneita siitä, että on olemassa eurooppalainen sivilisaatio, yhteinen kulttuuri, ja jo, joka, jota on rakennettu yhdessä. Mutta kuitenkin tämä edellyttää sen, että meidän pitää edetä varovasti ja, ja kun puhutaan maahanmuutosta, ei minulla siihen ole mitään, tai siihen ei ole mitään ratkaisua. Emme voi välttää tällaista siirtolaisuusvirtaan. No, todellisuudessa me kyllä pystymme toimimaan toimimaan, niin kuin Salvinikin on Italiassa toiminut joka päivä. Ja, ja on olemassa kaksi vaihtoehtoa. Ensinnäkin Avra Bumlos, Euro, komissaari, joka sanoi, että tarvitaan siirtolaisia, jotta saadaan väestökehitys kääntymään. Ja toisaalta Italiassa, Unkarissa on rohkeat hallitukset, jotka päättävät sosiaaliveropolitiikoista, jolla pyritään rohkaisemaan eurooppalaisten syntyvyyden kasvuun. Ja on niitä, jotka kannustavat siirtolaisuuteen ja sellaiset, jotka tekevät päinvastoin ja koittavat kannustaa Euroopasta syntyvyyden kasvuun. Euroopan unioni haluaa poistaa protektionismia sisältä ja, ja, ja, kaiken, kaik, ja, ja sitten myös vapaakauppasopimuksia ja, ja tullien laskemista. Tänä päivänä USA ja Kiina suojavat itse itseään. Ne pystyvät käyttämään protektionismia sisämarkkinoillaan ja ne tietenkin ovat hyvinkin kilpailukykyisiä maailmalla ja käyttävät hyvin usein Eurooppaa sellaisena alueena, jossa voivat toimia taloudellisesti hyvinkin vapaasti itse asiassa eurooppalaisen talouden haitaksi ja myös palkansaajien haitaksi. Meillä on kaksi erillistä visiota, poliittista visiota. Toiset, jotka ovat sitä mieltä, että Euroopan talousalueella on täysin avoin kilpakenttä, ja sitten toiset, jotka haluavat suojella Eurooppaa taloudellisesti ja kaupallisesti. Mitä sitten tulee Euroopan instituutioihin, niin sekin joutuu noudattamaan demokratiaa Eh, ja itse asiassa Euroopan komissiolla on valtava valta tänä päivänä. Heillä VPR puhuu ja sosialistit ja myös Rova Macron, tai herra Macron Ranskassa sanoi, että vielä pitää mennä kauelle, vielä pitää mennä lähemmäs eh, liittovaltiokehitystä ja yksimielisyyspäätöksiä mutta eh, enemmistöpäätös, eh, enemmistöpäätösten vähentäminen yksimielisyyden tilalta tarkoittaa sitä, että päätöksistä tulee entistä autoritaarisempia ja, ja, ja eh, läpinäkymättömimpiä. Euro, komission Eurooppa tähtää vain federalismiin. Me, Euroopan vaalit ovat viiden viikon kuluttua. Euroopan rakennus on nyt tienristeyksessä ja miten Eurooppa jatkaa. Haluaako se luoda omia, omaa kapasiteettiansa, haluaako se kollektiivisesti parantaa kaikkien kansalaisten mahdollisuuksia. Mutta tällä hetkellä on häpeällinen tilanne, Nimittäin tämä on hyvinkin teknokraattinen yhteenliittymä. Eurooppa suojelee omaa talouttaan tai muuten siitä tulee muiden suurien valtojen lakeja. Ja sen täytyy pitää kiinni siitä pro- pro- projektista, jolla se puolustaa omia juuriaan, identiteettiään, omaa sivilisaatiota, ettei se katoa ma- ma- maakartalta. Seuraavana edustaja Golnish sitoutumattomuus. Monsieur le Premier ministre, Hyvä pääministeri, hyvä entinen kollega, puhutte meille täällä Euroopan tulevaisuudesta. Sanotapa, sanotapa asiat suoraan. Tulevaisuus on synkkä, jos ei merkittävästi muuteta perspektiiviä. Mm, olen 30 vuotta ollut tässä parlamentissa, olen nähnyt, kuinka täällä on kehittynyt aivan sairas paholaismainen dynamiikka. Kuka tahansa täällä on, haluaa viedä koko maailmalle periaatteita, joita jo ylistetä, mutta joita ei itse noudateta. Täällä ihmiset vakuuttavat itsensä siitä, että heillä on mandaatti johtaa kaikkia poliittiseen, taloudelliseen, sosiaaliseen, seksuaaliseen politiikkaankin liittyviä asioita 500 miljoonan ihmisen puolesta. Ja nyt halutaan olla tällainen mahtava supervaltio luoda, joka täyttää Euroopan säännöillä ja rajoituksilla ei, kuitenkin on kilpailemaan muiden kanssa. Hyvä pääministeri, teidän maanne vapautui Neuvostoliiton ikästä. Ei sen pitäisi mennä nyt tähän uuteen globalisaatio suurpervaltio harhaan. Meidän on muistettava sivilisaatiomme todelliset arvot, e, elämä abortin sijaan niin, perhe näiden sukupuolisten vähemmistöjen ja ihmisten tavaroiden pääminen liikkuvuus ei välttämättä tuo mitään onnea ja vaurautta. Meidän on järjestettävä vapaiden kansojen yhteistyö täsmällisten määrällisten ohjelmien kautta, jossa kukin pystyy katsomaan edut ja haitat kansat nousevat niitä vastaan, jotka haluavat heitä pakottaa ja liiskaavat heidän vapaan tahtonsa. Täällä olemme kaataneet valheiden ja disinformaation muureja, jotka ovat estäneet eri maiden patriotteja viestimästä keskenään. Tässä vaaleanpunaisessa höttömaailmassa kulta, tekopöhät eivät halua ah, avata silmiään, me olemme kylväneet, toiset tulevat korjaamaan meidän eh, sivilisaatiomme, meidän sivilisaatiomme elää uudistuneiden kansojen Euroopassa. Sono stato flessibile per il primo giro di inter- Olin nyt joustava puheaikojen kanssa, mutta kun meidän on tarkoitus äänestää 2030 ja yritän antaa puheenvuoron kaikille niille, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa menettelyssä ilman puhujalistaa, niin pyydän teitä todella pitämään kiinni ne muussa tapauksessa jotkut eivät ehdi puhumaan. Tämä on viimeinen istuntomme ja siksi haluaisin, että kaikki lähtisivät täältä tyytyväisenä mukaan lukien pääministeri Karins. Nyt saatte vastausmahdollisuuden ensimmäisiin kysymyksiin. Very much. Kiitoksia paljon. Ja ensimmäinen äh, puheenvuoro oli varsin pitkä. Tämä puheenvuorot on hyvin lyhyt. On kaksi tapaa hoitaa äh, mielipideeroavaisuuksia. Paras tapa on se, miten tämä talo sen tekee keskustelemalla, kuuntelemalla toisiaan, kunnioittamalla toisiaan mutta sitten päivän päätteeksi äänestetään ja menemme eteenpäin. On toinen tapa tehdä se, jotain sellaista, jota minun maani on kokenut hyvin pitkään neuvostovallan aikana. Se on, ei ole mitään sanottavaa, ei ole mitään oikeutta ilmaista mielipidettä, ei ole äänestyksiä, joku toinen päättää ja sitten pistetään vaan väki eteenpäin. Se on selvää, on selvää, mikä on se paras tapa. Minä olen iloinen ja halukas olemaan mukana kaikkien kanssa, jotka uskovat, että tie eteenpäin on työskentely yhdessä. Tämä on EUn voima. Se fakta, että olemme pystyneet ylläpitämään yksilöllisen suvereniteetin ja kansalliset valtiot vahvoilla identiteeteillä, omilla kielillään, ainutlaatuisilla kulttuureillaan – riippumattomuudellaan ja yhteisellä historiallaan. Samaan aikaan me voimme olla yhteistyössä ja avaamaan markkinat kaupalle ja löytämään tietä, käyttämään yhteisiä resursseja yhteiseen ja voimakkaaseen, että saamme itsestämme voimakkaan äänen maailmassa. EU on joillekin, joka vertaa tätä Neuvostoliittoa, Siinä tässä ei ole mitään, EUssa ei ole yhtään mitään yhteistä Neuvostoliiton kanssa. Tämä on unioni, joka perustuu vapaaseen tahtoon, vapaaseen tahtoon osallistua jäsenvaltioiden tasolla ja vapaaseen tahtoon osallistua kansalaisten tasolla. Ja me näemme, että kansalaiset muuttavat mielipidettään. Kukaan ei ole tiellä, kukaan ei, ole, kukaan ei estä. Tämä on todellakin vapaa ja uniikki unioni, ainutkertainen. Yhdysvallat on maa, joka perustuu maahanmuuttoon Alku, alkuperäiset amerikkalaiset eivät ole niitä ihmisiä, joilla on USAssa kovasti oikeuksia. Ne ihmiset, joita me kutsumme yleisesti amerikkalaiseksi, tulevat Euroopasta, tulevat Afrikasta, ovat tulleet Aasiasta ja tulleet kaikkialta ja hyväksyivät sen, että jättävät jotakin taakseen ja, ja saavat jotakin yhteistä, mutta Euroopassa Kukaan meistä ei, ei joudu menemään jonnekin. Me voimme säilyttää omat kielemme ja identiteettimme ja kuitenkin kokoontua yhteen poliittisella tasolla ja taloudellisella tasolla, jotta voitaisiin sitten ajaa kansalaistemme etuja. Tämä on tie eteenpäin. Meidän ei ole pakko luopua mistään. Me, me voimme käyttää resursseja yhteisesti ja olla vahvempia kuin ja, ja, ja tuo, tältä pohjalta kiitoksia. Uh, Kiitoksia, hyvä pääministeri, tästä lyhyestä puheesta. Seuraavana edustaja Kelam. Grazie mille, presidente. Paldies, Christianis Kungs. This is also my last speech. Kiitoksia, puhemies. Tämä on myös minun viimeinen puheenvuoroni. Ja venäläiset sanoivat, että meidän on, meidän on pohdittu meidän on pohdittava sitä, mitä pitää tehdä lisää ja mikä on jätetty syrjään. Euroopan parlamentti on halunnut, että kommunistiset rikokset rinnastetaan natsirikoksiin. Tämä ei ole historiallinen ongelma, tämä on jokapäiväinen poliittinen ongelma ollut viimeiset 19 vuotta. Jos Venäjän KGB olisi rinnastettu historiallinen Gestapoon ja samanlainen kansainvälinen tuomio olisi annettu rikosjärjestöstä, ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia sille, että, että äh, tuo virasto olisi johtanut tämän päivän Venäjään, mutta kyse ei ole yhdestä asiasta, vaan tässä on myös viety venäläisten niin oma valta ja perustettu valtio. jossa hyödytään korruptiota ainakin 1,3 biljoonaa äh, dollaria on lainattu länsimaista maista. Jos haluamme lopettaa tämän verran, niin Putinin voima ja valta päättyy siihen. Voglio ringraziare l'onorevole. Haluaisin kiittää edustaja Kelamia. Useita vuosia hän on ollut täällä esimerkillinen jäsen ja olen sanonut sen julkisestikin. Minulle hän on ollut aina esimerkki. Arvostan häntä valtavasti. Arvostan hänen työtään, kun hän on taistellut isänmaansa vapauden ja Euroopan puolesta. Haluaisin kiittää häntä hänen panoksestaan Euroopan unionille ja tälle parlamentille. Seuraavana López Aguilar. Kiitos. Tämä Euroopan parlamentti on tulossa loppuun saakka ja nyt on aika näyttää, näyttää kiitollisuutemme näille keskusteluille, joita on käyty hallitusten ja valtioiden päämiesten kanssa. Ja nyt on aika kiire kiittää myös Jean-Claude Junckerin työstä, joka on tehnyt laadukasta työtä Kuitenkin äh, sen jälkeen, kun kuulin pääministerin puheen, puhuitte sitä, että populismia vasten ei pitäisi äh, taistella vaan sen juuri äh, syitä. No itse asiassa tämä demagogiikka on aivan yksinkertaisesti turhaa puhetta. Eihän meidän pidä sitä vastaan taistella. Puhuitte myös muuttoliikkeestä. Niin kyllä, meidän pitää ulkorajoja vahvistaa Euroopan unionissa, mutta ette sanonut sanaakaan siitä, miten solidaarisesti tämä ratkaistaan. Sehän on myös Euroopan unionin sopimuksen perusteella oleva mandaatti. Meidän pitää toimia yhteisvastuullisesti ja yhdessä hallita sekä maahanmuuttovirtaa että turvapaikanhakijoita. Kiitos puhemies Tajani, kiitos pääministeri Karinci. Onorevole Starbatti. Edustaja Starbatti. Herr Präsident. Äh, puhemies, Jean-Claude Juncker sanoi, että Eurooppaa täytyy johtaa. Täytyy rakastaa, kyllä minä rakastaankin, mutta jos rakastaa Eurooppaa, niin täytyy myös nähdä Euroopan ja Euroopan unionin heikkoudet. Olen kuullut tässä talossa, että me haluamme me emme halua uhrata kansalaisia Euroopan alttarille, mutta olen, meidän, meidän täytyy tehdä jotain nuorison työ puolesta. Meidän täytyy, nuorison täytyy pystyä matkustamaan, vaeltamaan. Meidän täytyy luoda äh, mahdollisuuksia maiden välillä ja maiden sisällä. Herra pääministeri, te puhuitte siitä, että me tarvitsemme markkinoita, jotka, joita ei säädellä. Meillä on kaksi se, se markkinaa, jotka ovat täysin säänneltyjä, vaihtokurssit ja korot. Ja jos vaihtokurssit ja, kurssit, ja korot ovat fiksattuja, silloin sitten täytyy käyttää muita parametreja, jotta saataisiin sitten sopeutumismekanismia työmarkkinoille. Minä toivonkin tälle parlamentille, että tulevaisuudessa ei puhuta enää sitä, että meidän, me emme saa uhrata kansalaisia Euroopan alttarille. Meidän täytyy saada, saada omille, omille maidemme työvoimalle työtä me, maiden täytyy itse pystyä pysyä kilpailukykyisinä. Tämä on teidän tehtävänä tulevaisuudessa. Honorevole Mitrofanovs. Edustaja Mitrofanovs. Uh, Kollegat, halusin alun perin puhua aivovuodostamme Latviasta ja muista uusista jäsenvaltioista. Menetämme nuorisoa ja mitä EUn tasolla voitaisiin tehdä, jotta tämä, tämä prosessi muuttuisi. Minun täytyy kuitenkin reagoida yhteen osaan pääministerimme puheenvuorossa syystä, että hän pyysi EUta, EUta ja parlamenttia olemaan esimerkkiä integraatiosta äh, Latviassa. No itse asiassa tämä ei ole mikään menestystarina, se on häpeä, häpeä, häpeällinen tarina, joilla vähemmistökoulutusta äh, leikataan. Ja äh, itsenäisyyden jälkeen suurin osa vähemmistöistä tuki itsenäisyyttä ja, ja itsenäisen maan kehittämistä, mutta nyt me elämme sellaisessa yhteiskunnassa, jossa vähemmistöperheiden lapsilla ei ole mahdollisuutta saada koulutusta omalla kielellään. Älkää tätä käyttäkö esimerkkinä, hyvät kollegat. Honorable Morvai. Edustaja Morvai. Hazám, keresztény Európa. Utálom, minun kotimaani minä heitän sen kasvoillesi ja 2000 vuotta tämä on ollut hullu, äh, mieletön maailma, tämä farisialainen Eurooppa. Minun kotimaani äh, tyytymätön Eurooppa. Ja jos tarkastellaan näitä taisteluita, me edelleen me pystymme palvomaan Jumalaa ja vaalimaan rauhaa. Hyvät kollegat, minä siteerasin erästä äh, runoa unkarilaiselta runoilijalta. Hän kirjoitti sen 1935 ja kuulitte tässä tämän runon viimeiset äh, riimit ja tämä minun jäähyäisen Euroopan parlamentille. Äh, Jumala johtakoon ja varjelkoon maatani ja kristillistä Eurooppaa näkemiin. Edustaja Zver. Hvala za besedo, spoštovani gospod predsednik. Spoštovani gospod predsednik latvijske vlade. Kiitos. Hyvä Latvian pääministeri. Minä ihailen teitä suuresti, ei sen takia, koska teistä tuli pääministeri, vaan siitä, miten olette toimineet tässä tehtävässänne. Te olette olleet pienemmän äh, poliittisen perheen jäsen ja siitä huolimatta saitte enemmistön ääniä ja olette pystyneet hallitusta Latviassa johtamaan menestyksellä. Te olette luottamusta herättävä, rehellinen ja teillä on <clears throat> paljon hyviä äh, kykyjä. Te olette itse menestystarina. Ja ja Latviakin on menestystavara. Nyt miljoonan dollarin kysymys te asutte maassa, joka on siirtymävaiheessa, niin kuin minun maani Slovenia, mutta kuitenkin oikeusvaltiokysymys on aina esillä. Me olemme nyt nähneet suuren tuomarin, tuomarin viraltapanon ja myös yksi tuomareista on, on tapettu. Uskon, että monissa maissa on tuomioistuinlaitoksen kanssa ongelmia. Haluaisin kysyä kuitenkin teiltä, että uskotteko, että Euroopan unionin pitäisi puuttua tällaisissa tapauksissa, jollain löytää joku mekanismi, jolla perusoikeuksia ja vapauksia riko, rikotaan näissä maissa? Kiitoksia sitten Pilar Kiitoksia puhemies. Minulla on suuri ilo nähdä täällä pääministeri hän oli erittäin hyvä kollega täällä, mutta lisäksi Krishanis Garins jätit merkin, jätit jäljen tähän parlamenttiin, kun toimit koordinaattorina ja vast, olit vastuussa monista tärkeistä asioista. Jätit todella jälkesi, mutta kaikkein tärkeintä tänään on se, että jätit tänne kunnianhimoa koskien menneisyyttä nykypäivää ja myös erityisesti sitä, mihin olemme menossa. Jätit todella tänne ikään kuin polun tästä ja mainitsit, kuinka tärkeä rooli on yhteismarkkinoilla erityisesti sisämarkkinoilla. Se on elintärkeä, mainitsit sen merkityksestä, kuten tiedämme neuvosto eh, on, on se kaikkein vastahakoisin toimi, eli se ei ole komissio eikä parlamentti, vaan neuvosto on se vastahakoisin toimi, eli kun pyritään etenemään nyt, olette eh, etuoikeutetussa tilanteessa neuvostossa on siellä mm, istuin ja voit todella puhua vahvasti sen puolesta, että päästäisin eteenpäin ja päästäisin eroon näistä esteistä. Onnea matkaan. Onorevole Kampula Natri. Sitten Kumpula Natri. President, uh, I had the honor to get to... Puhemies, uh, on, uh, on ilo, että olen opetunut tuntenut teihin muun muassa Itressä, kun puhuttiin digitaalisesta yhteistä Euroopasta ja pidin teidän sisämarkkinalausunnoistanne ja haluan toimia sellaisen Euroopan puolesta, että, että me olemme riittävän suuria me hyötyä siitä faktasta, että me olla yhdessä ja vain yhdessä olemme yli 20 prosenttia maailman BKTstä, yli 20 prosenttia. Siis kertokaapa minulle, että mistä tämä populistinen idea tulee, että, että suljetaan rajat ja suljetaan rahdin liikkuminen mantereella. Minä en löydä yhtään järkevää syytä, minkä tavalla se auttaisi Eurooppaa, mutta sisämarkkinat ovat sellaisia, sellaisia, että silloin me voimme olla hyviä silloin, kun me puhumme ilmastonmuutoksesta, silloin kun me olemme yhdessä, me voimme vaikuttaa markkinoihin, joihin yksikään maa ei pysty yksin. Ja ja tämä on niin normaalissa perheissä lapsineen. He tarvitsevat auton, mutta ei ole automarkkinoita, mutta näitä on käytettävissä uusia halvempia autoja, jotka ovat vähäpäästöisiä ja sellaiset markkinat, joita yli 20 prosenttia maailmasta, me, voimme, me pystymme siihen, odotan jännityksellä sitä, että Eurooppa puhuu myös kansalaisilleen ja e, me voimme puhua en vaalikampanjan yhteydessä kaikille kansalaisille. Kaikkien täytyy tietää, että me olemme myös työvoiman puolesta. Me, me olemme tuo, tällä vaalikaudella tehdäksemme tästä kauppa, kauppamarkkinoista oikeudenmukaiset, myös työmarkkinoista oikeudenmukaiset. Sitten edustaja Demesmaker. Dank u, eh, meneer Karins. Eh, Kiitoksia, hyvä pääministeri Karins. Tämän loistavan puheen jälkeen ja uskon, että nyt on e- yhä enemmän valtaa näillä pienillä valtioilla. Pieni on kaunista, niin kuin sanotaan Latvia – on hyödyntänyt oikeuttaan itsemääräämisoikeuteen ja se on tehty siitä menestystarinan. Euroopassa on kuitenkin vaikeuksia tämän käsitteen kanssa. Skotlannin ja Katalonian kaltaiset alueet demokraattisesti väkivallattomasti pyrkivät tähän eh, tavoitteeseen, mutta he, näitä aloita pidetään vaarallisina. Mitenkään ei ole eh, tuomittu Kataloniassa väkivaltaisuuksista poliittisia johtajia kohtaan. Tämä on eh, valitettavaa. Kansalaiset tukevat tätä hanketta ainoastaan, jos he näkevät, että että täällä tuetaan ja suojellaan demokraattisia oikeuksia. Siksi minulla on yksi pyyntö, vetoomus. Pienenä maina meidän on oltava suuria ja kertoa, missä ongelmat ovat. Puhemies, pääministeri, Haluaisin sanoa, että, että kehitys Latviassa, Virossa, Liettuassa kuuluu nykyaik- nykyaikaisen Euroopan historian menestystarinoihin. Vapaus, muutos. Kymmeniä vuosia sitten aloitin Ruotsissa tukemaan Baltian maiden itsenäisyyttä Viro, Viro Latvia, Liettua muistan. Tapasin Sandran, Tuunan ja monia muitakin. Taistelimme itsenäisyyden puolella neuvosto, Neuvostoliiton alueella. Ja nyt, hyvä ystäväni, istuu tässä. Sinäkin olet ihan mukava. Hänestä on tullut johtava parlamentaarikko. Hänestä tuli johtava parlamentaarikko tässä parlamentissa ja hän johti vapaata, johtaa vapaata itsenäistä Latviaa. Tämä on ihme ja jollakin tavalla haluaisin sanoa kaikille kollegoilleni niin täällä, koska minulle tämä on viimeinen puheeni. Ei tämä voisi parempi ollakaan, että näin Kristianis Karinsin täällä tänään, mutta haluaisin sanoa, että emmekö me tarvitse Kubornis ja Beitä kertomaan meitä, että suvereniteetti on olla poissa Euroopan unionista. Se, mitä te olette saavuttaneet, se oli visio, poliittinen muutos. Joo, te muutitte osaltanne Eurooppaa ja se manifestoi sitä parasta, mitä me voimme tehdä. Ja, ja, ja me, me vastustamme sitä absurditeettia olla tekemättä mitään. Teidän maanne ja minun, äh, meidän maamme, me olemme ylpeitä siitä, että me olemme naapurimaita. Kiitoksia. Thank you, Gunnar, for your work. Kiitoksia Gunnar sitoumuksesta ja työstä tämän parlamentin eteen. Kiitoksia. Sitten edustaja Bokovic. Lep dober dan, spoštovani Kristjan. Prav sem, da... Hyvää iltapäivää, hyvä Kristjanis. On suuri ilo nähdä sinua täällä taas. Me olemme tavanneet usean otteeseen Euroopan parlamentissa kollegoina. Ja olin innoissani kuunnellessani puhettasi Slovenian pääministerikin oli täällä, hänet oli kutsuttu, mutta hän ei suostunut tulemaan. Ja kiitos siitä, että sinä pidit tämän hienon puheen, joka päättää tämän valtion ja hallitusten päämiesten keskustelun Euroopan tulevaisuudesta. Meidän maillamme on mielenkiintoinen historia ja teillä on samantyyppinen sinä olet siirtotyöläisen lapsi ja olen todella hämmästynyt, kuinka sitoutunut olet eurooppalaiseen projektiin ja yhteiseen vallankäyttöön ja toisaalta kuinka sitoutunut olet myös vapauteen. Sanoit, että Eurooppaa pitää kehittää edelleen työmarkkinoiden osalta, talouden osalta ja niin edelleen. Ja mitä tulee monivuotisen rahoituskehykseen, niin haluaisin kysyä, miten neuvoston nettomaksajat ymmärtävät sen, että solidaarisuus näkyy esimerkiksi maatalous- ja kohesiopolitiikassa, ja se tarkoittaa, että 1,3 prosenttia kannattaa maksaa EU-budjettiin budjettiin. Toivon, että tämä kohesio- ja, ja maatalouspolitiikka vahvistaa meitä kaikkia. Lopes arvoisa Kiitoksia puhemies. Kiitoksia, hyvä pääministeri. Tällä vaalikaudella olemme pystyneet tekemään yhteistyötä. Tämä on viimeinen puheenvuoroni tässä talossa ja haluan sanoa, että olemme täällä pystyneet tekemään yhteistyötä. Meillä on yhdennettymmät, kilpailukykyisemmät, vähähiilisemmät sähkömarkkinat. Olemme yhdessä komissaarin Kanjeten kanssa voineet tehdä työtä ja saaneet aikaan lainsäädäntöä, jolla vastataan näihin ilmastonmuutoshaasteisiin. Se on koko planeettamme suurin uhka. Me olemme saaneet aikaan direktiivin, joka koskee energiatehokkuutta. Se on hyvin kunnianhimoinen, koska mehän tiedämme, että se energia, jota ei käytetä, on kaikkein puhtainta energiaa. Olemme tehneet yhteys, yhteistyötä uudistuvien energialähteiden direktiivien kanssa myös niin että se leviäisi äh, laajemmalle ja että saataisiin mm, äh, hiilen merkitystä liikenneestä ja jäähdytyksestä, lämmityksestä pienennettyä. Olemme tehneet yhteistyötä niin, että olemme saaneet vähennettyä päästöjä ja näin ollen Euroopan unioni on saatu lainsäädäntöpuitteet, joiden kautta meistä on tullut maailmassa ensimmäinen taho, jossa on kunnianhimoista sääntelyä ilmastonmuutosta vastaan. Euroopalla on tulevaisuutta, jos vastaamme näihin suuriin haasteisiin, niin kuin tällä kaudella olemme toimineet ilmastonmuutoshaasteen kanssa. Suuret kiitokset pääministeri teidän panoksestanne. Edustaja Skutovs. Hyvät kollegat, <clears throat> pääministeri, tänään Meille olemme useaan otteeseen todenneet, että Euroopan unioni ja parlamentti tuottavat mainioita lukuja. Ja minusta tekin olette hyvä esimerkki tästä. No me olemme, olemme tehneet yhteistyötä korruption vastustamisessa – niin ikään olemme työskennelleet yhdessä rahanpesua koskevissa asioissa. Tiedätte, mitä rahanpesu tarkoittaa. Ei ole kysymys pelkästään rahasta, joka tulee rikoksesta, rikoksista, mutta sitä, sitä myös käytetään riko, muihin rikoksiin, terrorismiin, ihmiskauppaan ja muu, muihin tarkoitusperiin. Ja seuraavassa parlamentissa haluaisin puhua näistä asioista paljonkin ja jatkaa näiden asioiden käsittelyä. Kiitos. Edustaja Vaideri. Onorevole Vaidere. Uh, dear colleagues. Hyvät kollegat, hyvän Christianis. Olen todella ylpeä pääministeristämme. Puheesi oli aivan briljantti ohjelma Euroopan tulevaisuutta päin. Et välttänyt myöskään kivuliaita kohtia. Kiitos siitä kovasti. Ja latvialaisena olen ylpeä, että olet pystynyt Latviaan perustamaan sellaisen hallituksen, jossa on uusia voimia. Ja toisaalta vanhat pelkäsivät olla koalition pääministerinä. Meillä on edessä kovasti tekemistä. Meidän pitää vähentää menoja koska meillä on vähemmän EU-rahaa käytettävissä esimerkiksi koheesiopolitiikkaan. Suorat tuet ovat usein pienempiä meille kuin muihin maihin. Ja myös yhteiskunnan integraation osalta kuulimme, että neuvostovallan politiikkaa jatketaan edelleenkin ja me edelleenkin koitamme sitä torjua. Nyt niitä kutsutaan vähemmistökysymyksiksi. Latvia on ainut maa, jossa edelleenkin on täydellinen venäjänkielinen koulutusmahdollisuus. Se on, se on itse asiassa maa, ma, kieli, jota, jota puhutaan. Mutta tämä on vaikea tilaisuus Latvialle. Mutta Euroopan säästäminen on meidän kaikkien intressissä. kiitos kaikille ja hyvää onnea jatkossa arvoisa Kiitoksia puhemies. Hyvä pääministeri. Haluaisin kiittää teitä tästä vahvasta käytännönläheisestä johdonmukaisesta puheenvuorosta ja myös tästä realistisesta tiukasta arvioinnistanne ja panoksistanne. Olen yhtä mieltä monista asioista, joista puhuitte itse ja oma maani Romania näemme Mm, Venäjän samalla tavalla kuin te ja teidän maannekin. Kuinka tässä tilanteessa Latvia arvioi eurooppalaista puolustuksen rakentamista ja mikä pitäisi olla sen ja Naton suhde? Kiitoksia. Arvioille Benson. Edustaja Benson. Kære statsminister, kære Christianis Kardins, Hyvä Christianis Karins, tuhannet kiitokset tästä puheenvuorosta, joka oli hyvin visionäärinen. Ja, ja mitä puhuit sisämarkkinoista? Haluaisin pyytää välittämään tämän viestin koko neuvostolle se, että Euroopan intressit ovat Kiinan uhattuna nyt. Ja tiedät, että teollisuus, eurooppalainen teollisuus kärsii Kiinan kilpailun edessä. Ja on joitakin tiettyjä projekteja, jotka edellyttävät tai vaativat tukea, jotka pystyisivät tässä esimerkiksi telakkateollisuuden alalla. Ja meidän pitää toisaalta sopeutua Kiinan vaatimuksiin niiden laivanrakennusteollisuuden. Ja tämä uhkaa tietysti eurooppalaista. Ja tämä on koko meidän politiikkamme vastaan. Ja, ja tässä itse asiassa on kyse sellaisista markkinoista, jotka ovat nyt yksityisissä käsissä, jotka eivät saa valtion tukia. Ei saa olla naivi. Komission pitää ajatella tätä asiaa vielä uudelleen. Bell. Pääministeri, haluan onnitella teitä puheesta, joka oli yksi innostavimpia, joita me olemme täällä pääministerin suusta kuulleet. Minulla olisi vielä yksi kysymys kohesiopolitiikasta ja kohesiorahastosta. Komissiohan on ehdottanut, tehnyt ehdotukset, joilloin Latvian ja Esimerkiksi Latvia on tähdännyt myös tähän. niin <clears throat> Ja 14 prosenttia kohesiorahastosta menettää Latvia ja, ja Kroatia menettää 5 prosenttia, Portugali 7 prosenttia. 7 prosenttia, onko se sopivaa, että köyhimmät maat menettävät kohesiorahaston varoja? Millä tavalla te suhtaudutte tähän? Oletteko yhteydessä Portugalin hallituksiin. Se on tyytyväinen on ilmennyt myös tyytyväisyyttä siitä, että, että tietyiltä mailta leikataan näitä rahoja. Näihin maihin kuuluu myös Suomi. Ja tuota, meidän täytyisi kuitenkin voida käyttää näitä varoja. Mitä voitaisiin tehdä näille komission ehdotuksille? Edustaja Mikin. Paldies, priekšsēdētāja kungs, premjerministrs. No kun Garuna, jos... Kiitoksia puhemies. Hyvä pääministeri, osoititte tässä puheessanne myös puhutte myös puhelimistanne ja tästä sadusta, isästä ja kolmesta pojasta. Puhuitte eroista ja moninaisuudesta Euroopassa. Mutta se, että jotkut kirjoittivat kirjeen Latvian hallitukselle, jonka mukaan ei annettaisi vähemmistölle äidinkielen opetusta, johon kutsutte heitä hulluiksi. Minä olen yksi näistä hulluista, samoin kuin kollegani sosiaalidemokraatit Sargentinin kanssa. Meillä teette hienon mietinnön Lontoon rahoista, mutta ette puhuneet ollenkaan vaimostanne ja hänen toimistaan, kun hän on myynyt kiinteistöjä. Sanoitte, että lehdistä vain tässä on kysymy- kyseessä, mutta ehkä tämä ei ole hyvä esimerkki. Herra Karin, jos heidän haluatte muuttaa Eurooppaan, niin aloittakaapa itsestänne ja luopukaa amerikkalainen kansalaisuudesta. Kiitoksia mä Mamikin sitten kelle. Eh, Viisi vuotta olitte minun ja Gunnarin välissä istumassa. Ja nyt olit hyvä kollega. Haluan muistuttaa yhdestä asiasta. Tulin tänne kymmenen vuotta sitten ja menin ekana eh, päivänä kanttiiniin ja oli varmasti vähän eksyksissä, koska sinä ja kolleganne eh, pyysivät minua lounaalle. Sitä en koskaan unohtanut. Se osoitti, kuinka, kuinka eh, ystävällismielinen olet. Ja kiitos siitä, että olet tukenut Irlantia. Eilenkin illallakin EPPn kokouksessa sen mainitsit. Yksi kysymys Olisin halunnut, että mainitset rahanpesun ja rikollisuuden ja miten, rikollisuuden ja miten olette pystyneet omassa maassanne siivonneet näitä, näitä aloja. Miten me sitten voisimme seuraavassa parlamentissa yrittää viedä asiaa eteenpäin niin, että rikollisuus ja rahanpesu vähenee? Olet hyvä kollega ollut ja toivottavasti pysyt pitkään pääministerin. Onnea matkaan. Welcome, Prime Minister Karin. Tervetuloa, hyvä pääministeri Karin. Olen oikein iloinen siitä, että olette täällä. Minulla oli ilo tehdä kanssanne työtä, muun muassa tiimissä, joka neuvotteli, neuvotteli rahanpesun direktiivistä, Kuten eh, te, minäkin opin siitä paljon myös eh, näissä tutkimusvaliokunnissa ja parlamentissa koskien näitä asioita ja verotuskysymyksiä. Arvostan suuresti sitä, mitä sanoitte ja tuen täysin sitä, että me tarvitsemme Euroopan laista eh, valvontaa eh, rahanpesun osalta. Haluaisin kysyä pääministerinä, aiotteko eh, tehdä työtä tämän elimen eteen, niin kuin pyysimme parlamentissa neljännen viidennen rahanpesu direktiivinen yhteydessä, ja tuletteko viemään eteenpäin ALV-uudistuksia, joka neuvosto on lukkiutanut, vaikka, vaikka sitä kautta valuu varoja järjestäytyneelle rikollisuudelle ja terroristijärjestelmille, järjest, järjestöille näiden karusellipetosten kautta. Tuletteko tekemään työtä niin, että, että verokysymyksiin saataisiin enemmistä päätökset? Se on kes, keskeinen kysymys, niin että voitaisiin päästä eroon veropolkumyynnistä, jolla kierretään sisämarkkinasääntöjä. Uh, thank you, President. This is my last uh, speech to Parliament. Kiitos. Tämä on viimeinen puheeni tässä parlamentissa. Olen iloinen, että hyvä ystäväni ja kollega pääministeri Karims on täällä kanssanne tänään. Se, mitä hän sanoi tänään, hyvä puhemies, on positiivinen, pragmaattinen agenda Euroopan unionin tulevaisuutta varten. Paras tapa vastustaa nationalismia ja populismia kaikissa maissa, onko, onpa kyse kummasta äärisuunnasta tahansa. Meidän pitää Euroopan unionissa taata vauraus. Se ei ole pelkkä rauhanprojekti, vaan se on myös taloudellisen ja sosiaalisen edistyksen projekti. Ja teidän ohjelmanne, pääministeri, on selvä. Enemmän kauppaa poistetaan esteitä, jotka, jotka estävät sisämarkkinat, ei protektionismia, enemmän investointeja ja kunnon kilpailua. Se on se agenda, joka varmistaa sen, että saadaan enemmän työpaikkoja, investointeja, kasvua ja tuleva, toivoa Euroopan tulevaisuudesta. Ja on ollut kunnia olla kanssanne. Me tuemme teitä ja

gerbiamas puhemies pääministeri tänään haluaisin kiittää teitä vilpittömästi teidän erinomaisesta puheestanne ja te myös puhuitte sekä Latvian että muidenkin Baltian maiden historiasta Viron ja Liettuan. En nyt esitä kysymyksiä teille tänään. Tämä on minun viimeinen puheeni tässä parlamentissa tänään ja haluaisin vaan kehottaa teitä ja rohkaista teitä ja innostaa teitä neuvoston edustajana tukemaan sitä, että, lu, että luodaan energiamarkkinoita ja, ja toiseksi kehottaisin ja kannustan teitä tukemaan Rail Baltic-projektia, rautatieprojektia, ja kehotan teitä keskittymään sosiaalisiin oikeudenmukaisuuteen siiteen, suuteen ja myös aivan oikein kysymykseen ma- maatalousmaksuista. Samalla kysymys esitettiin ja toivotan teille kaikkea hyvää teidän äh, ammatillisessa henkilökohtaisessa elämässänne. Edustaja Ryby. Ja, danke, Herr Präsident. Ich ja, kiitos puhemies. Haluan esit- lämpimästi kiittää Christian Karinsiasta, koska hänen puheensa on hyvin tärkeä, nimittäin digitaalinen sisämarkkina aivan oikein. Jos, me, jos, jos rajoja, jos rajoja ei oltaisi leikattu esimerkiksi roaming verkkovierailumaksuissa, niin me emme olisi pystyneet, emme olisi pystyneet kehittämään tätä taloutta tehokkaasti. Me tarvitsemme mahdollisuuden sillä, että kaikista kaikki 28 maata pystyvät ostamaan samalla tavalla. Tämä, tällä tavalla me voimme ratkaista tulevaisuuden kilpailuja. Haluan kiittää kaikkia kollegoja jotka yhteisesti taistelevat sisämarkkinoiden puolella, joka on kuitenkin nuoremmin, nuor, nuoriso, nuorisomme tulevaisuuden tae. Honorable Anso. Edustaja Anso. Um, thank you for this. Kiitokset tästä hienosta mahdollisuudesta, hyvät kollegat. Äh, monille kollegoille tämä on viimeinen mahdollisuus puhua. Minulle tämä on ensimmäinen ja viimeinen puheenvuoro. Olen hyvin tuore jäsen täällä Kymmenen päivää sitten vasta tulin tähän parlamenttiin, joten pyydän puhemieheltä poikkeuksen voisitteko mainita, laittaa kaksi puheenvuoroa omalta osaltani pöytäkirjeen ensimmäinen ja viimeinen. Mutta todella kiitoksia pääministerille. Haluaisin esittää saman kysymyksen kuin romanen kollega koskien Euroopan puolustusta. Haluaisin kantaa ne EUn Venäjän suhteisiin. Venäjä on rikkonut kansainvälistä oikeutta miehittämällä monia naapurimaita, Georgiaa, osia Ukrainasta ja myös Moldavia. Mitä ajattelette tästä ja kuinka näette tämän vaikean suhteen Venäjän kanssa, joka johtuu Venäjän toimista, kuinka nämä suhteet kehittyvät tulevaisuudessa? Kiitoksia vielä kerran tästä mahdollisuudesta. Le volevo dare il secondo minuto, ma non l'ha preso. Niin, ajattelen antaa toisen minuutin, mutta ette käyttäne sitä. Onko Andri Kiene läsnä salissa? No, allora eh, si conclude così il cash the No, tähän päätämme siis menettelyn ilman puhujalista ja annan puheenvuoron nyt pääministerille. Herra Karins, olkaa hyvä. Oh. Oh herra puhemies, hyvät kollegat. Olen äh, kirjannut muistiin nämä, äh, nämä puheenvuorot ja minulla on paljon muistiinpanoja nyt sitten tulevaisuudesta, koska äh, aiheet turvallisuus, äh, energia, äh, maahanmuutto, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, EU, Venäjä ja niin poispäin. Minä todellakin yritin vasta... No ehkä minun toinen, toinen vastaukseni hieman pitempi kuin ensimmäinen vastaukseni. Minä en kuitenkaan puhu pitkään, mutta se mitä minä haluan tehdä on se, että sanoisin pari asiaa. Ensinnäkin entisenä meppinä haluan kiittää kaikkia ja jokaista teistä siitä tilaisuudesta et, ja ilo, ilosta ja kunniasta saada, että sain olla työskennellä teidän kanssanne lähes kymmenen vuotta viime ja toisessa kaudella. Se on ollut mielettömän hienoa aikaa minulle ja se aika tunteellistakin, mutta todellakin haluan kiittää teitä kaikkia erinomaisesta yhteistyöstä. For, uh, many of you... Monet teistä, monet teistä sanoo, on sanonut, että, että tämä on viimeinen puheeni äh, parlamentille, mutta minä voin sanoa, että tämä on minun ensimmäinen puheeni parlamentille pääministerinä. Olen todella kovin hyvilläni tästä. Ja aivan yhteenvedonomaisesti tästä keskustelusta, kollegat, EU ei ole täydellinen. Ei se ole täydellinen ja silloin kun äänestäjät sanovat, että jokainen on pielessä, niin meidän täytyy kuunnella äänestäjiä. Meidän ei täytyy sanoa, että ei, ei kaikki on hienosti. Ei, vaan meidän täytyy kuunnella äänestäjiä, koska ihmisillä on todellisia huolenaiheita työpaikasta, maahanmuutosta, ilmastosta, turvallisuudesta. Näitä, nämä asiat ovat todellisia, mutta me meilläkin on todellisia vastauksia näihin kysymyksiin. Me voimme toimia näiden puolesta tulevaisuudessa unionina, jos, joka koostuu suvereineista ja itsenäisistä valtioista, eikä e, emme, emme luovu kansallista identiteetistä, ylpeydestä ja kielestämme, mutta yhte, yhde, että vedetään yhtä, käyttä, niin se on tärkeää. Me olemme unioni, me olemme arvojen unioni, vapaus, demokratia ja oikeusvaltion periaate. Latvialaisena voin sanoa, että me tiedämme, mitä tarkoittaa, e, mitä tarkoittaa kun elää ilman vapautta ja demokratiaa ja ilman oikeusvaltion periaatteita. Tämä on jotain sellaista, jota toivottavasti kukaan ei joudu koskaan kokemaan. Me, meillä on kes, meillä on avain, jolla voimme avata tämän lukon ja tämä on yksinkertainen asia ja sitä kutsutaan sisämarkkinoiksi. Ja se, mitä meidän tarvitsee tehdä, on, että me puramme ne esteet sisämarkkinoilla EU-ssa, jotta voisimme luoda ympäri, sellaisen ympäristön, että meidän omat yht- kansalliset yhtiömme voisivat, voivat kasvaa eurooppalaisiksi yhtiöksi ja, ja tulla merkittäviksi ja menestyksellisiksi toimijoiksi globaalilla markkinoilla. Tämä on meidän tavoitteemme. Me voimme puhua tiukoista asioista maahanmuutosta, voimistamalla meidän ulkorajojamme se täytyy tehdä, koska silloin kun me vahvistamme ulkorajoja, me voimme pitää sisämark- sisärajat avoimina, emmekä näin ole niistä sisämarkkinoiden toimintaa. Meidän täytyy siirtyä järkevästi puhtaaseen energiaan. Avain on tässä se, että varmistetaan se, että markkinavoimat voivat toimia, annetaan, puretaan hintojen sääntelyä, panostetaan puhtaaseen energiaan, kuluttajat osallistuvat ja markkinat mahdollistavat tämän muutoksen. Ja mitä tulee yhteiseen turvallisuuteen, minä en näe mitään ristiriitaa NATO-jäsenyyden osalta, minä olemme jäsenenä, ja vahvemman EU turvallisuus ja turvallisuusyhteistyön ja puolustusyhteistyön välillä. Meidän täytyy vahvistaa unionia osana, osana NATO-liittoutumaa. Tässä ei ole mitään ristiriitaa, mutta turvallisuudesta meidän täytyy mennä yksi askel eteenpäin, kuin, eteenpäin ei pelkästään sotilasyhteistyöhön. Tämä on kysymys informaatiosta ja informaatioympäristöstä kansalaistemme ympärillä. Ja niin kuin aikaisemmin sanoin, minusta on korkea aika pohtia vakavasti sitä sellaista lainsäädäntöä, että voitaisiin selvittää sosiaalisen median alustan vastuu, kun on puhe väärästä ja harhaanjohtavasta informaatiosta, joka haittaa demokratian kehittymistä. Kollegat, me emme välttämättä, meidän ei välttämättä tarvitse taistella populisteja varten. Populismi perustuu siihen, että ihmiset ovat tyytymättömiä. Meidän täytyy selvittää ne todelliset syyt. Meidän täytyy muistuttaa heitä, että unionille me olemme vahvempia jos otetaan keppi ja keppi se katkaistaan ja kaikki, kaikki maat ovat, ovat pieniä, mutta yhdessä me voimme sitten viedä meidän vapaakaupan aatteemme eteenpäin. Niinpä meillä on suuri vastuu kannettavanamme, että että me viemme meidän arvomme, vapauden, demokratia, oikeusvaltion periaatteet, sisämarkkinat ja viemme niitä eteenpäin. Me teemme tämän rauhanomaisesti, me teemme, teemme sen keskustelemalla, me teemme sen sellaisella tavalla, joka sisällyttää kansalaiset mukaan ja menemme eteenpäin. Paljon kiitoksia.